keskustelusta. Ja kiitos puhemiehelle siitä, että olette johtanut tätä ja muita keskusteluja tänään. Kiitoksia komission jäsen Malmström. Kiitos myös teille muille, hyvät kollegat, tästä keskustelusta. Istunto jatkuu huomenna kello 8.30. Toivotan teille mukavaa loppuiltaa.